kulttuurista jättää huonot asiat pois. Ja jos jätetään nämä huonot asiat sivuun, niin siinä meidän pitää olla vahvoja ja sanoa, että väkivalta ei ole koskaan perusteltua kulttuurin, perinteen, uskonnon kautta. Me emme esitä mitään malleja, vaan me seisomme yleismaailmasta arvojen takana, jotka löytyvät YK peruskirjoista. Ja mielestäni meidän pitäisi olla tässä erittäin tiukkoja. On erittäin tärkeää, että teemme työtä myös kulttuuristen tapojen muuttamiseksi ja tuemme hienoja tiedotuskampanjoita, joita on olemassa monissa kansalaisyhteiskunnissa, omissa maissamme muualla, muualla. Ja pitäisi tehdä myös enemmän työtä ammattilaisten kanssa, koulutuksen, terveysalan, sosiaali puolen kanssa ja pystyä paremmin tunnistamaan riskiryhmät, jotta myös voidaan paremmin auttaa. Puhemies, olen todella sitoutunut myös komission aloittamaan kampanjaan nollatoleranssista, joka kohdistuu naisiin kohdistuvaa silpomista vastaan. Tästä me kaikki teemme samoin ja jatkamme tätä toimintaa myös yhdessä. Kiitoksia. La parole est à Madame Gourmay. Rouva Kurmai seuraava. Puhemies, komission jäsen, hyvät kollegat. Kansallisviranomaisten ja muiden antamien tietämään perusteella silpomisluvut ovat valtaisia, ei pelkästään jos vain EUn ulkopuolella erityisestikin. Tämä on kaikkein törkein loukkaus naisten ja tyttöjen oikeuksia vastaan, mutta myöskin merkittävä huolen aihe naisten valtaan pääsyn esteenä ovat juuri tällaiset käytännöt. Tämä on erittäin haitallinen käytäntö. Tämä tekee erittäin vaikeaksi puuttua tämän asian. Vaikkakin koulutuksesta on parannettu ja vuoropuhelua on pyritty parantamaan kaikkien osaisten välille. Lukuisia ohjelmat on otettu käyttöön mukaan ottana EUn ja UNICEFin yhteisohjelma vuoropuhelun kautta ja todellisen poliittisen tahdon kautta voidaan saada aikaan kannustavia lupaavia tuloksia. Nyt täytyy lisätä kuitenkin ponnisteluita, jotta siipomisesta päästään eroon. Nyt tarvitaan laajempaa, kokonaisvaltaisempaa toimintasuunnitelman sukupuolen perustuvan väkivallan torjumiseksi. Tarvitaan myöskin luotettavaa tietoa EU-tasolta. Pidän erittäin hyvänä sitä, että Euroopan sukupuoliinstituutti nyt on saanut enemmän resursseja ja välineitä taistelakseen silpomista vastaan. Uskon niin ikään, että meidän täytyy olla erittäin tiukkoina myöskin terveydenhoitopuolella. Tälläkin saralla täytyy tarttua tähän tapahtumaan tällaisiin ilmiöihin ja taistaa myöskin ekstraterritoriallisuusperiaatteiden mukaisesti niin, että tämä rikosoikeuden vastuu ulottuu myöskin silpomiseen EU-rajan ulkopuolella. Kiitoksia fyyleinen erämaisesta työstään komissiossa tämän asian puolesta. Me tarvitsemme hänenlaisiaan henkilöitä tähän taisteluun mukaan enemmänkin. Kiitoksia puhemies. Olin erittäin iloinen voidessani osallistua tähän keskusteluun joka koskee kaikkia ryhmiä. Olen myös iloinen siitä, että olemme hylänneet tällaisen käytännön, kun puhutaan naisten ympärileikkausta. Silti tappominen osoittaa paremmin tätä hirveitä, koska, hirvittävää asiaa, koska tässä on kyse kiduttamisesta, lapsien hyväksikäytöstä. Kun on arvioitu uhanalaisia tyttöjä, niin tässä puhutaan 20-65 tuhanteen naista. Luvut perustuvat viimeisimpiin tutkimukseen. 65 000 tyttöä, naista uhanalaisena. Se on täysin mahdoton asia hyväksyä. Tämä, tai, ei todellakaan mitenkään voida käsitellä eikä suvaita on, mitä tulee syytteeseenpanoon, nyt on tällaisia tapauksia ilmeisesti tulossa, mutta tämä asia on kuitenkin jo vuosikymmeniä rikokseksi määritelty tapa, mutta mitään kunnollista syytteeseenpanoa ei ole tapahtunut. Olen tyytyväinen siitä, että syyttäjän virasto, joka nyt jolla on nyt nainen johdossa, on perustanut tällaisen erityisen syyttäjän verkoston koko maassa. Ja uskon, että he nyt parantavat toimintaansa, mutta niin kuin sanoin, tässä vielä tukeudutaan pitkälti tiedottamiseen, koulutukseen ja mm, valistamiseen. On aivan oikein, että ryhdytään EU-laajuiseen aloitteeseen. Olen tyytyväinen, että liber- liberaaliministeri Lynn Featherston Iso-Britannista on tehnyt aloitteen. Hän on sitoutunut, sitoutunut 35 miljoonaa puntaa, jotta voidaan taistella ja toimia silpomista vastaan. Hän vieraili juuri Burkina Fasossa tällä hetkellä kello 11, tänään kello 11 on tällainen joukkorahoituskampanja Twitterissä. Pyydän teitä liittymään siihen. Kiitos. Sitten Rova Bauer, kaksi ja puoli minuuttia. Thank you, Madam President. Kiitoksia puhemies. Niin kuin tämä keskustelu osoittaa, olemme kaikki yhtä mieltä siitä, että silpomisen uhreksi joutuvien naisten tyttöjen tilanne on järkyttävä. Yli 140 miljoonaa on joutunut tämän uhriksi ja kaikkein tehokkaampia Egypti, Somalia ja, ja Sudan siellä saavutetaan jopa 98 prosentin tasoa. Senegalissa ja muissa paissa ollaan noin puol- puolessa, mutta tämä ilmiö ei sen ainoastaan Afrikassa, vaan myös Lähi-idässä, Jemen, Oman, Irak, Kurdistan, joidenkin beduinin naisten, israelistenkin joukossa. UNICEFin tietojen mukaan, ja saan analysoitin Afrikan 89 maan tilanne, jos tätä, tätä käytännettä harjoitetaan laajemmin. Niistä 18 on Keski-Afrikassa ja, ja viisi, viides osa e- e- Saharan etelänpuolisista olevista naisista johtuu tämän kohteeksi. Suurimmassa osassa tapauksista puhutaan alle 15-vuotiaista tytöistä, siksi meidän pitäisi puhua lasten oikeuksien rikkomisesta ja naisten oikeuksista samaan aikaan maahanmuuttovirroista etniset vähemmistö yhteisöt kaikkialla maailmassa, myös Euroopan unionissa harjoittavat tätä käytäntöä. Olemme arvioineet, että 500 000 naista ja tyttöä ovat vaarassa kymmenessä jäsenvaltioissa on asiaa koskevaa rikoslainsäädäntöä, mutta rikostuomioistuimen mukaan tätä voidaan käsitellä kaikissa tuomioistuimissa rikoksena kaikissa jäsen valtioissa on myös tunnustettu rikoksen ekstraterritoriaalisuus joissakin jäsenvaltioissa. Esimerkiksi Ranskassa arviointiin, että tapauksia on yli 60 000 ja UKssa yli 55 000. Ja vaikka tapauksia on viety syytteeseen, EU on vielä jäljessä todellisuudesta. Me todella tarvitsemme lain täytäntöönpanoa. Kiitoksia. Kiitoksia sitten Garcia Perez. Kiitoksia puhemies. Naisten sukuelinten silpominen on väkivallan muoto, joka kohdistuu naisiin ja tyttöihin ja näin ollen se on selkeä perusoikeuksien rikkomus. Tämän parlamentin oli otettava kantaa tätä asiaa koskien. 140 miljoonaa naista ja tyttöä maailmassa, 500 000 Euroopassa. Tos, tutkimuksen, tutkimusten mukaan omassa maassani lähes 17 000 tyttöä on vaarassa joutua kärsimään tällaisesta silpomisesta. Näistä syistä meidän on oltava tyytyväisiä komission strategiaan ja on ymmärrettävä, että nyt olisi siirryttävä puheesta tekoihin ja olisi myös edistettävä erilaisia strategioita, joilla voidaan juuria pois tämä brutaali väkivallan muoto, joka kohdistuu naisiin. On korostettava sitä, kuinka tärkeää on kouluttaa lääkintähenkilökuntaa ja ja opetushenkilökuntaa yhteistyö julkisten viranomaisten välillä ja tahojen kanssa, jotka työskentelevät kansalaisyhteiskunnan kanssa, on aivan keskeistä, jotta voidaan tehdä loppu tästä brutaalista väkivallasta, jota ei enää voisi sanoa pitäisi ilmetä. Jos joku yrittää perustella tällaisen käytännön joillakin tekosyillä, jotka liittyvät perinteiden ja kulttuurin noudattamiseen, niin on muistettava, että ihmisoikeudet ovat tässä kuitenkin selkeä raja. La parole est à Madame Hall. Sitten äh, Rova Hall, puolitoista minuuttia. President, I too very much welcome. puhemies, pidän erittäin tervetulleena oman maani kollegan Ison-Britannian kehitysministerin Featherstonein aloitetta saada lopetettua naisten silpominen yhden sukupolven aikana sekä kotimaassa että muualla. Kehottaisin komissiota ja ulkosuudenhallintoa jatkamaan yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa ja antamaan rahoitusta erittäin herkille paikallisille hankkeille, koska parasta edistys saadaan aikaan silloin, kun hankkeet toteutetaan ruohonjuuren tasolla paikallisyhteisöjen keskuudessa. Kun perheet sanovat ääneen julkisesti, että he aikovat lopettaa naisten silpomisen, silloin saadaan edistystä aikaan. Mutta kyse on pelkästään paikan päällä tapahtuvasta edistyksestä, niin ikään tarvitaan kaikkein korkeimmalla diplomaattisella tasolla työtä. EU täytyy tehdä yhteistyötä maailmanlaajuisten kumppanien mukaan Afrikan unionin kanssa, jotta saadaan kokonaisvaltainen maailmanlaajuinen konsensus silpomisen lopettamiseksi. Ensi kuussa täällä Strasbourgissa järjestetään yhteinen parlamentaarinen kokous, parlamentaarinen yhteiskokous. Ja voisiko komissio kertoa, mitä erityisaloitteita se aikoo nyt esittää käyttääkseen tätä tilaisuutta hyväkseen tuota kokousta, jotta voitaisiin todellakin peräänkuuluttaa yhteistä toimintaa EUn ja Afrikan välillä, jotta saataisiin aikaan näitä sitoumuksia, jotta naisten silpomisesta kerta kaikkiaan päästäisiin eroon. Komission jäsenen sanat olivat tervetulleita. Kyse on todellakin lasten kaltoinkohtelusta ja se täytyy lopettaa. Kiitoksia sitten Mater, kaksi ja puoli minuuttia. Grazie, Kiitoksia puhemies. Hyvät kollegat, tänään haluaisin kiinnittää Euroopan komission huomion siihen, että naisiin kohdistuvasta väkivallasta on tehtävä prioriteetti. Kun puhumme naisten sukuelinten silpomisesta, puhumme väkivallasta naisia vastaan. Tässä parlamentissa 2009 laajalla enemmistöllä äänestettiin valiokunta mietinnöstä, joka koski juuri tätä aihetta, mutta tämä aihe tällä, tänään ei ole vielä Euroopan unionin asiallistella prioriteettiin Tämä on törkeä nais, nai, Euroopan naisia kohtaan. 500 000 naista Euroopassa on joutunut kärsimään näistä brutaalista käytännöistä. Tämä on isku kasvoille 500 miljoonille naisille maailmassa ja tytöille, joita joka minuutti infibuloidaan ja he joutuvat tällaisten ihmisoikeusrikkomusten kohteeksi. Olen ylpeä siitä, että omassa maassani lainsäädäntö on edistyksellistä. Se hyväksyttiin vuonna 2006 ja siinä kielletään naisten sukuelinten silpominen Italiassa. Näin. Tähän liittyy myös paljon ennaltaehkäisy toimia tällaista sietämätöntä käytäntöä kohtaan. Hyvä komission jäsen, ennaltaehkäisy on tehokkain välttämiskeino. Pienillä summilla, neljällä miljoonalla eurolla on voitu tasa-arvo-osaston kautta järjestää valistuskampanja, joka on suunnattu maahanmuuttajien vanhemmille ja siinä pyritään vastuuttamaan näitä henkilöitä niin, että he ottaisivat vastuun siitä, että heidän omille tyttärille tehtäisiin näitä operaatioita. Euroopan unionin olisi nyt ryhdyttävä konkreettisiin toimiin ja vaihdettava hyviä käytäntöjä ja täytäntöön pantava ja tuettava YK päätöslauselmaa naisten sukuelinten silpomisesta EUn toimimattomuutta ei voida hyväksyä tällaisessa asiassa. Olen varma, että myös miehille on tärkeää tämä naisten väkivallan lopettaminen. Kiitoksia sitten Kostella. Madam President, Puhemies, koska tänään on kansainvälinen päivällä pyritään poistamaan sukupuolinten silpomisperin, on nyt tärkeää siitä täällä keskustella parlamentissa. Silpominen on todella hirvittävä käytäntö. 140 miljoonaa on kärsinyt maailmanlaajuisesti, kaksi miljoonaa alistetaan vuodessa tälle ja puol- puoli miljoonaa heistä löytyy EU-sta omassa maassa, niin yli monet ovat kärsineet silpomisesta ja kuten on sanottu varsin usein, tämä tehdään jo varhaislapsuudessa. Tämä on lapsen hyväksikäytön muoto. Se johtaa varsin vakaviin terveydellisiin ongelmiin myös henkisiin. Komission toimintasuunnitelma on hyvä alku, toimintasuunnitelma, miten te, mitä tehdä, ja se rohkaisee erilaisia järjestöjä, jotka toimivat Euroopassa. Amnesty on myös ollut aktiivinen. Monissa EU-jäsenvaltioissa on lainsäädäntöä jolla tämä toiminta kielletään. Irlanti oli yksi viimeisimmistä maista ja tämä johtui pitkälti nuoren somalinaisen työstä ja kampanjoinnista. Kun lainsäädäntö on välttämätöntä, niin silti tarvitaan sitä, että korostetaan ennaltaehkäisyä myös. Meidän pitää muuttaa ihmisten asenteita, koska naisten sukupuolinen silpumista ei koskaan voida perustella kulttuurin tai uskonnon perusteella joulukuussa 2012 päätöslauselma tuomittiin tällainen käytäntö. Nämä päätöslauselmat saivat tukea kaikista Afrikan unionin maista. Kuitenkin luvut ovat yli 90 prosenttia Afrikan sarvessa. Olen tyytyväinen, että komission jäsen sanoi, että EU tulee ottamaan tämän huomioon ulkosuudenhallinnon kanssa. Ja tämä eräs nuori somainainen tulee palaamaan ensi kuussa Somaliaan, jotta kampanjoisi siellä asian puolesta. Me tarvitsemme enemmän tukea täällä EU-ssa, myös voisimme tukea terveydestyöntekijöitä, kouluttajia ja niin edelleen, mutta täytyy edes tukea näitä kampanjoita ja minä vetoan kaikkiin meppeihin, jotka osallistuvat tähän vetoomukseen, joka löytyy netistä. Kiitoksia. Si, euh, Madame Costello, la parole. Kiitoksia Rova Costello, sitten Rova Morin Chartier. Kiitoksia puhemies, hyvä komission jäsen. Keskustelemme täällä aiheesta, josta ei oikeastaan pitäisi enää edes olla puhuttavaa. Se on kaikkien Euroopan unionin perustavien arvojen vastaista. Kansalaisten tasa-arvo, naisten ja miesten tasa-arvo, naisten oikeuksien suojeleminen, ja naisiin kohdistuvan väkivallan torjuminen. En ole kuullut tänä aamuna yhtään puhetta, joka vastustaisi näitä. Meillähän on perusoikeuskirja, meillä on Istanbulin yleissopimus, joka koskee naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Tiedämmekö kuinka paljon eksisiosta on naisia jo kärsinyt, kuinka paljon naisten sukuelimiä on jo silvottu, me emme edes tarkkaan tiedä. Naisten sukuelinten silpominen on aivan käsittämättömän raakalaismaista. Tietenkin näin myös halvennetaan naisia ja nuoria tyttöjä. Halvennetaan hyvinkin pieniä tyttöjä, koska tämä operaatio tehdään usein hyvin, nuor- hyvin nuorille lapsille. Meidän on todella puolustettava näitä puolustuskyvyttömiä pieniä tyttöjä. Kyseessä ovat kulttuuriset käytännöt, mutta tietenkin nämä ovat samalla hyvin barbaareja käytäntöjä. Tällaiset silpomiset ovat lopullisia, ne mm, leimaavat naiset koko elämäksi. Tästä tulee terveysongelmia, hygieniaongelmia, jotka, voivat, jotka johtavat kuolemaan. Me emme voi hyväksyä tällaista. Näitä käytäntöjä tehdään meidän alueellamme ja alueen ulkopuolella, eikä, eikä se, että käytäntöä tehdään EUn ulkopuolella jo johda siihen, ettei tämä meitä koskisi. Tämä koskee myös meitä. Kyseessä on vakava ihmisoikeusrikkomus. Se, on rikkomus turvallisuuteen, terveyteen, koskemattomuuteen liittyvinä oikeu, oikeu, oikeuksien rikkomista on, on kysymys. Tämä on aivan epäinhimillistä raakuutta. Ranska on tärkein maahanmuuttomaa naisille, jotka ovat silpomissa vaarassa, Meidän pitää tehdä laki, jolla näitä uhreja voidaan suojella. Meidän on nyt todella pureuduttava tähän kulttuurisen ongelmaan miesten, pienten poikien kanssa, valistuskampanjoiden tukemana ja tietenkin niitä on kohdistettava myös naisiin ja tyttöihin, mutta mitään perinnettä ei voida pitää oikeutettuna, kun se on näin barbaren. Siksi pyytäisin myös äänien kohdalle neljä. Siinä pyydetään, että Euroopan unionin tasolla olisi todellista lainsäädäntöä, jolla voidaan lopettaa tämä no, silpomiskäytäntö. Kiitoksia sitten Cashman. Kiitos puhemies. Täällä onnittelemme itseämme siitä, että tänään on kansainvälinen naisten silpomisen vastainen päivä. Minä kyllä onnittelisi itseämme, koska joka ikinen päivä, joka ikinen vuosi pitäisi olla kansainvälinen päivä naisten silpomista vastaan. Olen ollut parlamentissa 15 vuotta ja en voi uskoa, että me edelleenkin täällä vaadimme toimenpiteitä. Pidän hyvänä komission tiedonantoa Kuusi pääjohtajaa on tässä mukana, niin kuin pitää ollakin, koska kyse on horisontaalisesta ihmisoikeuskysymyksestä, mutta tarvitsemme toimintasuunnitelman. Ja toimintasuunnitelman vielä ennen tämän vaalikauden loppua. Kun on kyse naisten sukuelinten silpomisesta, kyse on kansainvälisesti tunnustetusta ihmisoikeus- ja naisten oikeus rikkomuksesta, ja tähän voidaan puuttua vain ja ainoastaan, mikäli tunnustamme naisten oikeudet kokonaisuudessaan, mukaan luettuna sukupuoliterveys ja lisääntymisterveys, ja naisten oikeudet. Ei kyse ole miesten oikeuksista, eikä varsinkaan pappien oikeuksista päättää naisten kehosta. Olen itse nähnyt, mitä fyysisiä seuraamuksia naisten sukuelinten silpomisesta on, ja seuraamukset ovat karmeita. Nyt on todellakin korkea aika ryhtyä toimiin. Joissakin jäsenvaltioissa ollaan kauhuissaan sen suhteen, mutta minä sanon, komissiarille, koska me tunnen teidät. Meidän täytyy puhua ystävillemmekin, ne, jotka eivät halua tähän asiaan puuttua. Ne heidänkin täytyy olla rohkeita ja tarttua härkää sarvista, mitä vaihtoehtoa ei ole. Vähemmän sanoja, enemmän tekoja. Kehottaisin EUT ja kaikkia jäsenvaltioita yhtymään Euroopan neuvoston yhteiso- perusopimukseen yleissopimukseen, jossa taistellaan naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan. Kiitos puhemies. Toivottavasti tästä asiasta ei ikinä enää tarvitse puhua seuraavalla vaalikaudellakaan koska silloin toimintasuunnitelma jo hoitaa tämmöisen kuntoon. Euh, Kiitoksia herra Cashman tästä sitoumuksesta. Niin sitten Rava Kosta. Credo che siamo tutti molto convinti che la... Olemme varmasti kaikki vakuuttuneita siitä, että naisten sukuelinen silpomista on todettava kahdella tasolla. Yhteen viittasi kollega Kasmankin juuri ja muutkin ryhmän jäsenet. On, onneksi tämä on erittäin horisontaalinen päätöslauselmaa. Halutaan lainsäädäntöä ja kansallisten lainsäädäntöjen harmonisointia ja Euroopan laajuisen direktiivi, jolla saadaan lisää voimaa. Täällä meillä on Euroopassa erilaisia lainsäädäntöjä, jotkut koskevat alaikäisiä ja toiset, kuten Italian lainsäädäntö, ovat paljon tiukempia. Toisekseen yhteistyöstä puhui komission jäsen vähän aikaa sitten. Euroopan unionin on annettava vahvoja merkkejä. Te, monet maat ovat tehneet kahdenvälisiä sopimuksia. On tärkeää, että pyritään more for more, enemmän enempää vastaan periaatteen mukaisesti, erityisesti Afrikan maiden kanssa solmittavissa sopimuksissa ja myös meidän omissa maissamme ja omassa maassani, jossa on ollut merkittävä kampanja, kuitenkin sukusi tuhatta lasta päivittäin joutuu uhriksi. Valitettavasti on kokonaisia yhteisöjä, jotka näkevät tämän siirtymän riittinä, jos ei toimita kulttuurisella tasolla ihmisten miesten ja yhteisöjen kanssa ja kouluissa, niin pelkästään rankaisemalla ei päästä eteenpäin. Kiitoksia sitten Koferatti. Grazie, Kiitoksia puhemies. Kuten täällä on sanottu, aivan oikein naisten sukuelinten silpuminen on yksi inhottavimmista väkivallan muodoista, joka kohdistuu naisiin ja erityisesti alaikäisiin. Se on siis, sitä on pyrittävä torjumaan kaikilla mahdollisilla välineillä rankaisutoimet ovat tärkeitä, mutta ne eivät riitä. Aivan kuten kollega Silvia Kostajuri muistutti, on tärkeää toimia kulttuurin puolella. Ei voida mitenkään puolustella tällaista barbaarimaista hirveää käytäntöä, joka kohdistuu tyttöihin. Että meidän on lähdettävä koulusta. Euroopan unionin on jo aina, kun se määrittelee kehityspolitiikkaa ja kansalaisuuskysymyksiä, sen on aina lisättävä erilaisia sanktioita ja kannustimia kulttuuritasolla koskien ihmisten oikeuksia. Meidän on toimittava niin, että tietoisuus lisääntyy siitä, että kyseessä on alaikäisiä naisia koskeva oikeus. Eli tarvitaan rangaistustoimia, mutta myös toimintaa kulttuuripuolella. Kiitoksia herra Kofferaatte. Seuraavana Arva Thompson, kaksi minuuttia. Puhemies, arvoisa komission jäsen, sillä tekosyyllä, että on kyseessä rituaali, perinne, niin siksi tämä asia on jotenkin työnnetty syrjään. 500 000 ihmistä joutuu kärsimään sukupuolta elinten silpomisen seurauksista 180 000 että naista tai nuorta tyttöä saattaa joutua tällaisen toim- tavan uhriksi. Se on yksi vakavimmista väkivallan muodosta naisia kohtaan. Ei ole mitään syytä tai lääketieteellistä syytä suorittaa tällaisia silpomisleikkauksia. Ja usein tämä kaikki tapahtuu hygienisesti erittäin huonoissa olosuhteissa mitenkään kipua edes ei lievitetä. Siksi olen tyytyväinen komission aloitteeseen, että pyritään vahvistamaan toimia sukupuolten silpomistapaa vastaan. Tämä on hieno aloite ja on erittäin tärkeää, että komissio on ottanut käyttöön nollatoleranssin tässä asiassa. Edelleen tätä täytyy soveltaa käytännön tasolla jäsenvaltiossa. Haluaisin vielä tarttua tilaisuuteen ja korostaa, että on välttämätöntä saada aikaan kunnollinen ennaltaehkäisy kampanja, jolla taistellaan toimia tätä tapaa vastaan kaikkialla Euroopassa, jos otetaan huomioon myös äh, tämä väkivallan muoto. Kiitos. Kiitoksia sitten Möltser. Yksi minuutti. Kiitos rouva puhemies. Euroopan ulkopuolisilta alueilta tulee valtavia määriä ihmisiä Eurooppaan ja heidän mukanaan tulee tietystikin ongelmia, kuten mukaan luettuna sukuelinten silpominen Yli 20 vuotta silpomista on pidetty ihmisoikeusloukkauksena. Sitä huolimatta näissä maissa tuskin on saatu mitään edistystä aikaan, joissa tätä harjoitetaan. Valistuskampanjat, jotka kohdistuvat eri viranomaisiin ja terveysalan toimijoihin, poliisi- ja oikeusviranomaisiin, on tietystikin hyödyllistä. Ja monet maahanmuuttajat kuitenkin ovat yhteyksissä kotimaissa edelleenkin. Siksi Jotkut eivät joudu tuomioistuimen eteen kotimaissaan, asumaissaan, mikäli rikos on suoritettu kotimaassa. Ja on suuri synti ja häpeä, että Euroopassa on 500 silpomisen uhria, mutta oikeusjuttu on ollut vain muutama kourallinen. Tämä tilanne täytyy nyt nopeasti saada muutettua. La parole maintenant dans le... Kiitoksia, herra Mölzer. Sitten menettely ilman puhujalistaa, Rova Pendergast. Thank you, Chair. Chair, every 11 sec- Kiitoksia, puhemies. Joka 11 sekunti tyttö jossain päin maailmaa joutuu tämän uhriksi ja poistetaan ulkoiset sukupuolielimet, poistetaan osa klitorista kokonaan ja joskus poistetaan vielä enemmän tai muuten vain silvotaan, että käytetään erilaisia saksia tai jopa lasinpalasia. Tätä ei ole, näitä ole mitenkään sterilisoitu ja hygienia on todella surkea. Viidet, usein myös hirvittävänkin tapahtumia, tapoja käytetään tämä barbaarimainen käytäntö ei mitenkään liity kulttuurin perinteeseen tai uskontoon. Se on kidutusta, se on rikos yli kolme miljoonaa tyttöä. Tämä on valtava määrä. Ja koska olen itse toiminut kätilönä, se on on hirvittävää olla synnyty, synnytyksessä näiden naisten kohdalla ilman, että heidän äh, vitsarakkonsa vaurioituisi. Näiden naisten tuska lisääntyy valtavasti tämän takia synnytyksessä. Tämä on mieletöntä ihmisoikeusrikkomusta ja olen tyytyväinen tänään me voimme hiukan valaista, mistä oikein on kysymys. La parole est à monsieur Benyon. Kiitoksia sitten eh, herra Benyon. Ah, ah, thank you, chair. Uh, Kiitos puhemies. Esitin hyvin samansuuntaisen suullisen kysymyksen komissiolle aiemmin kun Birminghamissa vaalipiirissäni asunut henkilö kertoi kampanjasta, jonka kautta pyritään pääsemään eroon naisten silpomisesta. Liberaldemokraatti kollegani Lynn Featherston hallituksessa Isossa Britanniassa on ottanut tästä järkyttävästä, tämän järkyttävän käytännön lopettamisesta prioriteetin toimikaudelleen. Kyse on perusoikeuksien loukkauksista, joka koostuu satoihin tuhansiin tyttöihin ja naisiin Euroopassa. Haluaisinkin tietää, miksi Euroopan unioni ei puhu äänekkäämmin tämän asian lopettamisen puolesta ja mitä välittömiä toimia aiotaan ottaa käyttöön sen varmistamiseksi, että jäsenmässä taistellaan silpomista vastaan mukaan luettuna siten, että vaihdetaan parhaita käytänteitä ja tehdään valistuskampanjoita niiden yhteisön parissa, jota tätä kai harjoitetaan. Jäi. Kiitoksia, herra Benian. Tähän päättyy menetelmän puhu ja listaa. ja tämä vuoro herra Fyylelle. Madam President, thank you very much. Kiitoksia, puhemies. Haluaisin kiittää teitä siitä, että otitte esityslistalle naisten sukuelinten silpomisen tänään. Yhdenkään tytön ei pitäisi joutua kokemaan tätä traumaattista oikeuksiensa rikkomista. Haluaisin kiittää parlamenttia ja naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokuntaa heidän sitoutumisestaan torjua naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja naisten sukuelinten silpomista. Joka päivä naisia raiskataan, lyödään tai he kuolevat Euroopassa ainoastaan siksi, että he ovat naisia. Tällaista ei voida hyväksyä. Ei voida hyväksyä sitäkään, että miljoonat nuoret tytöt joutuvat edelleen joka vuosi naisten sukupu- elinten silpomisen kohteeksi. Heillä on vaarana kuolee, ja jos he selviävät hengissä, he ovat mahdollisesti vammautuneita ja heillä on hyvin, heitä odottavat hyvin riskialttiit synnytykset. Euroopan unionissa ja parlamentissa pyritään kaikissa konteksteissa torjumaan naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja juurimaan tällaista, tällaisia rikoksia. Komissio voi pitää edelleen yllä kohdennettuja aloitteita, joilla tuetaan jäsenvaltioita saavuttamaan kunnollisia konkreettisia tuloksia, jotta voidaan juuri kaiken tyyppinen naisiin kohdistuva väkivalta niin, että hyödynnetään kaikkia Euroopan unionin toimivaltuuksia. Mitä tulee sitten maihin, jotka eivät ole EUn jäsenvaltioita, naisten ja tyttöjen oikeudet ovat osa komission arviointia, kun arvioidaan kolmannen maan budjettitukea, mutta ei, ei tässä pidä olla kysymys pelkästään rahasta, vaan kyse on globaalista konsensuksen rakentamisesta hiljattain tehdessä, kauppasopimuksessa tehdään yhteydet poliittisiin sopimuksiin ja näin jäsenvaltioiden suhteita kolmansien maiden kanssa vahvistetaan tai tämä otetaan mukaan laajempiin sopimuspuitteisiin ja näihin mukaan luetaan lauseke, jonka mukaan on kunnioitettava ihmisoikeuksia. Tämä on keskeinen osa suhteita ja muodostaa pilarin vuoropuhelua varten. Hyvät jäsenet, meidän on jatkettava tiivistä yhteistyötä tässä asiassa. On hyödynnettävä kaikki mahdollisuudet, jotta voimme tuoda tätä asiaa esille. Olen keskustellut komission jäsen Redingin kanssa ja pohdimme kaikkia näitä ehdotuksia mukaan lukien ehdotus, jonka Rova Hall teki tänään. Kiitoksia komission sen Fyyle. Keskustelu on nyt päättynyt ja nyt aloit. Niin tästä on yksi päätöslauselma ehdotus ja siitä äänestetään tänään kello 12. Nyt esityslistan mukaan seuraavana asiana on Naiades 2 sisävisen liikennettä tukeva toimintaohjelma komissiolta. Herra Simpson ei ole